Buongiorno a tutti. No, oikein hyvää päivää kaikille. Hyvää päivää ja mukava tavata taas tämän kesätauon jälkeen. Aivan ensiksi haluaisin tervehtiä ja kiittää komission jäsen Marian Fischer-Bowelia ja hänen henkilöstöään. Meidän pitää hyväksyä esityslista. Ja jos mitään kommentteja ei ole, niin esityslista katsotaan hyväksytyksi. Sopiiko kaikille? Selvä. Ja sen lisäksi, että kiitän tulkkeja jo nyt työstä. Täällä teemme tänään paljon työtä ja nyt ilmoitan, että kaikki kielet ovat tänään saatavilla. Sitten pöytäkirjan hyväksyminen 21. 22. heinäkuuta 2009 kokouksesta. Ja jos joitakin huomioita ei ole esitetty huomisen kokouksen loppuun mennessä, niin pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Selvä. Lisäksi ilmoitan, että tämänpäiväinen kokous lähetetään suoraan internetissä joten kuka ikinä haluaakin tai on kiinnostunut työstämme, voi seurata kokoustamme sitä kautta. Nyt menemme sitten esitys, varsinaiselle esityslistallemme. Käsittelemme yhteisen maatalouspolitiikan ohjelmaa tällä seitsemännellä tärkeällä vaalikaudella. Meillä on suuri kunnia toivottaa tervetulleeksi maataloudesta vastaava komission jäsen Marian Fischer-Böll, ja hän esittelee meille ohjelman, maatalousalan ohjelman tälle, tälle uudelle vaalikaudelle. Tämä on luonnollisesti myös hyvä tilaisuus käsitellä hyvin tärkeitä seikkoja, jotka liittyvät maitoalan kriisiin. Me keskustelimme valiokunnan edellisessä kokouksessa näistä asioista ja uskoakseni on todella tärkeää ja hyödyllistä, että voimme kertoa ja välittää komissiolle sen, millaisia huolia ja huolenaiheita meillä on liittyen tähän hyvin dramaattiseen maitoalan kriisiin. Arvoisa Marian, olemme todella, todella tyytyväisiä siihen, että olette tänään paikalla. Ja minä henkilökohtaisesti toivon, että läsnäolo on yhtä tiivistä koko tämän vaalikauden aikana. Tällä vaalikaudella voimme, tai maatalouspolitiikka tulee uudistumaan merkittävästi, kun otamme huomioon Lissabonin sopimuksen mahdollisen voimaantulon, jos Irlannin kansanäänestyksessä käy niin kuin toivomme ja myöskin ajattelemme tätä seuraavaa yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista ja lisäksi keskusteluja, neuvotteluja, joita tullaan käymään hyvin vaikeassa kontekstissa uudesta rahoituskehyksestä. Ja tähän liittyy suuria rajoituksia, nimittäin halutaan vähentää maatalouspolitiikan budjettia ja lisäksi myöskin interventioita tehdä hieman hankalimmiksi toteuttaa. Meidän täytyy siis keskustella siitä, millaista maatalouspolitiikka tällä uudella vaalikaudella tulee olemaan. Meidän pitää päättää siitä, jatkammeko yhteistä maatalouspolitiikkaa vaiko emme vuoden 2013 jälkeen. Meidän täytyy joka tapauksessa pyrkiä tiimityöhön, jotta kaikki ymmärtäisivät tämän politiikan merkityksen ei pelkästään maanviljelijöiden kannalta eikä pelkästään EUn politiikan kannalta, vaan se on merkityksellistä kaikkien kansalaisten kannalta. Hyvä komission jäsen Marian Fischerberg, teillä on nyt puheenvuoro. President. Herra puheenjohtaja, hyvät varapuheenjohtajat, kunnianarvoisat maatalousvaliokunnan jäsenet. On hienoa olla täällä taas toivon mukaan miellyttävän kesäloman jälkeen. On mukava nähdä ystäväni Paolo de Castro tämän valiokunnan puheenjohtajana täällä edessä. Me kaikki tiedämme, että meillä on paljon työtä tehtävänä ja täten olen iloinen siitä, että minulla on mahdollisuus mennä suoraan asiaan täällä Euroopan parlamentissa. Ja tietenkin haluaisin onnitella teitä kaikkia teidän valinnastanne ja nimityksistänne tähän valiokuntaan. Näen täällä tuttujakin kasvoja keskuudessanne ja näen myöskin hieman vähemmän tuttuja kasvoja ja odotan innolla sitä, että pääsen tutustumaan teihin tarkemmin. Myöhemmässä vaiheessa myöskin odotan innolla sitä, että näen Euroopan parlamentin ottavan hieman suuremman roolin siinä, kun tehdään päätöksiä Euroopan maatalouspolitiikasta Euroopan unionissa, olettaen tietenkin, että kaikki maat ratifioivat Lissabonin sopimuksen ja tähän palaan hieman myöhemmin. Meillä on paljon asioita, joista meidän täytyy keskustella ja toivon mukaan annatte minulle tänä aamuna anteeksi sen, että keskityn yksin omaan muutamaan aiheeseen. vanhan maatalousvaliokunnan kanssa suhteet olivat niin hyvät osittain sen takia, että me puhuimme aina selkeästi suorasukaisesti näissä keskusteluissamme ja toivoisin, haluaisin lähteä liikkeelle tämän uuden maatalousvaliokunnan kanssa samassa hengessä. Toisin sanoen haluaisin, jotta tekisin komission näkökulmasta kannan mahdollisimman selväksi, erityisesti uusille jäsenille. Kerron tässä suoraan ajatuksia, joista osaan ehkä olette kuulleet jo aikaisemmin. Kun otetaan huomioon tämän kesän tapahtumat, lähden liikkeelle maitosektorista ja siihen liittyvistä ongelmista. Olen jo useaan otteeseen sanonut, että tilanne on vakava ja on selvää, että meidän täytyy ryhtyä toimeen tässä asiassa ja näin olemme itse asiassa tehneetkin, mutta me voimme varmaankin olla samaa mieltä ja toivon, että me voimme olla samaa mieltä siitä, että toiminnan täytyy olla tehokasta tarkoituksena ei ole ratkaista ainoastaan lyhyen aikavälin ongelmia, vaan myöskin pidemmän aikavälin ongelmia. Toisin sanoen meidän täytyy valita työvälineet viisaasti meidän täytyy pitää mielessämme sellainen perspektiivi, joka ottaa huomioon tämänhetkisen ongelman, mutta luotaa myöskin katseensa tulevaisuuteen. Jotkut ovat pitäneet tätä maitokiintiöjärjestelmää sellaisena järjestelmänä, joka takaisi sektorin tulevaisuuden, mutta minä en ole samaa mieltä tästä, koska jos me katsomme menneisyyteen, esimerkiksi vuosiin 83-84 ja pidämme tätä lähtökohtana ja katsomme, verrataamme tätä tilannetta vuoteen 2008, niin vain hieman alle viidennes maidon tuottajista on vielä olemassa ja tämä kiintiöjärjestelmästä huolimatta. Toisin sanoen pitkän aikavälin kiintiöjärjestelmän tilanne on selvä. Se tullaan poistamaan vuonna 2015. Tämä on se tie, jota me hahmottelimme vuonna 2003 tässä puolivälin tarkistuksessa. Me olemme jo ryhtyneet viitoittamaan tietä tälle terveystarkastuksellekin. Euroopan ähm, unionin valtionpäämiehet ja ministerineuvostokokous myöskin vahvistivat sen, että tämä on se oikea tapa edetä asiasta ja he tekivät tämän aivan syystä. jos me ryhdymme karkealla kädellä hallinnoimaan tätä kiintiöjärjestelmää, niin se ei johda hyvin hyvärakenteiseen maitosektoriin. Se lisäisi tuottavuutta, tehokkuutta, se lisäisi kustannuksia ja se tekisi myöskin nuorille maanviljelijöille hankalammaksi päästä tälle sektorille. Ja tämä ei ole se oikea ratkaisu pitkän aikavälin kannalta lyhyellä aikavälillä ja keskipitkällä aikavälillä kiintiöiden leikkaaminen, jota jotkut ovat pyytäneet, se ei myöskään olisi oikea resepti. Se lähettisi maanviljelijöille sellaisen viestin, että he eivät voi luottaa siihen, mitä me sanomme siitä poliittisesta ympäristöstä, jossa heidän täytyy toimia. Toisin sanoen me olemme pyytäneet maanviljelijöitä valmistautumaan maitosektoriin ilman kiintiöitä. Ja jos me nyt teemme U-käännöksen, niin silloin syntyy vain valtava sekaannus, joka tulee aiheuttamaan ongelmia. Ja me olemme useampaan otteeseen jo olleet samaa mieltä siitä, että maanviljelijät nimenomaan tarvitsevat ennustettavuutta. Toinen ajatus on parlamentin ehdotus tällaisesta maitorahastosta, jolla sektoria voitaisiin uudelleen järjestää. Vaikkakin olen samaa mieltä, että uudelleen järjestelyjä tarvitaan ainakin joissakin osissa Euroopan unionin, niin en kuitenkaan ole sitä mieltä, että tämä on se oikea tapa hoitaa asia täytyy myöskin esittää kysymys siitä, mistä tähän saataisiin varat. Minulla on sellainen olo, että ne, jotka luotsaavat tätä ajatusta, olettavat, että varat saataisiin ensimmäisestä pilarista, mutta jos näin olettaa, niin silloin rakennetaan pilvilinnoja vuoden 2010 budjettiluonnos, siellä on hyvin rajallinen marginaali ja tuleville vuosille tämä riski eh, budjettikurista, siitä tulee todellisuutta, eli me emme voi eh, laskea sen varaan, että tällaiseen tarkoitukseen olisi varoja, ja tästähän tehtiin jo päätöksiä jo vuonna 2003. Toisin sanoen, kun menokatto saavutetaan, niin silloin täytyy eh, leikata näitä suoria maksuja maanviljelijöille. Toisin sanoen marginaalia ei ole enää olemassa otsakkeessa – kaksi tällaisen rahaston perustamiseen. Tämä ajatus olisi sopinut paremmin niihin keskusteluihin, joita me kävimme vuonna 2003, jolloin maanviljelijöillä oli nämä erotetut maksut joilla koitettiin hoitaa interventiohintaongelmaa. Vuonna 2003 me jaoimme 5 miljardia euroa maitosektorille tällaisina erotettuina maksuina. Ja esimerkiksi eh, Tanskassa näitä maksuja saatiin miljardi euroa, ei siis kertaheitolla, vaan vuodesta toiseen. Miljardi eh, euroa meni siis eh, tulkikorjaa saksalaisille maanviljelijöille interventiohintoina maatalouden terveystarkastus ja talouden elpymissuunnitelma, niiden kautta myöskin vapautuu 4,2 miljardia, joilla me voimme kohdata näitä uusia haasteita mukaan lukien maitosektorin uudelleenjärjestämishaasteet. Ja tässä on kyseessä todellinen, konkreettinen raha. Ja minun mielestäni tämä todellinen raha tulee tarjoamaan todellista apua maitosektorille uudelleenjärjestäytymiseen ja näin voidaan pelata maaperää tulevaisuuden varalta. Tämä on sen toiminnan kärjessä, jota me olemme harjoittaneet ja sen toiminnan kärjessä, joita, jota me voimme harjoittaa erilaisten markkinamekanismien kautta ja valtion tukiaisten kautta. teille tulisi olla selvää se, että me olemme olleet hyvin aloitteellisia, jotta tämä markkinakriisi saataisiin hallintaan. Kalenterivuonna 2009 markkinatoimenpiteisiin, kun otetaan huomioon tämä kriisi, esimerkiksi vientipalautukset ja muut, niin tänne saatiin lisärahaa 600 miljoonaa euroa. Ja tämä on enemmän kuin taskurahaa tässä todellakin saadaan vaikutuksia aikaiseksi. Markkinat nimittäin on saavuttamassa tasapainon ja maitosektorin hinnat ovat vakautuneet. Eli tässä parannusta on nähty suhteessa kriisiin ja toivon, että tämä parannus hinnoissa todellakin ryhtyy myöskin näkymään sitten maidon hinnassa, siinä hinnassa, jota maanviljelijöille maksetaan. Tässä vaiheessa haluaisin myöskin kiittää maatalousvaliokuntaa siinä, kun se auttoi meitä hoputtamaan näitä asioita, jotta me saimme myöskin hoidettua tämän voin ja ähm, rasvattoman maitojauhon interventiohintoihin liittyvän ongelman. olen nähnyt esityslistastanne, että huomenna tulette keskustelemaan komission ehdotuksesta yksinkertaistetussa menettelyssä ja toivon teidän yhteistyötänne tässä kovin tärkeässä asiassa. Olisi kuitenkin virhe, jos pidettäisiin maitosektorin kriisiä, tarkasteltaisiin sitä ainoastaan sen toiminnan puitteissa, joihin, johon on ryhdytty yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa. Ongelmanahan on se, että tämä globaali maailmanlaajuinen kriisi on todellakin kasvattanut kysyntää ja valitettavasti tämä on ongelma, jota ei ratkaista yksinomaan EU-politiikan kautta. Minua kiinnostaa myöskin se, mikä on suhde maitosektorin maanviljelijöiden ja muiden maanviljelijöiden välillä, koska hinnat ovat romahtaneet sen tason alapuolelle, jonka näimme vuoden 2007 syksyllä. Ja kuitenkin kuluttajahinnat ovat 14 prosenttia korkeampia kuin tuolloin. Tiedän, että erityyppisissä marketeissa hinnoissa on eroja, mutta nämä ovat keskivertoarvoja. Ja tämä saa minut ajattelemaan, että ehkä jakeluketjussakin on ongelmia ja tulen esittelemään teille komission analyysin tästä aiheesta ennen tämän vuoden loppua. Tietenkin meidän täytyy olla valppaina, mitä tulee maitosektoriin, mutta samaan aikaan meidän ei tule unohtaa tätä suurempaa kokonaisuutta. Toisin sanoen yhteisen maatalouspolitiikan kehittäminen vuoden 2013 jälkeiseen aikaan. Meidän täytyy todella katsoa tarkkaan, mihin me lusikkamme laitamme lyhyellä aikavälillä, mutta jos me emme katso jo hieman eteenpäin, niin silloin me todennäköisesti tulemme eksymään pahasti. Keskustelu tästä on jo käynnistynyt ja me olemme käyneet useita keskusteluja aiheesta jo ministerineuvostossa. Nämä asiat, aiheet ovat äärimmäisen tärkeitä. Toisin sanoen, miten me voimme tulevaisuudessa tarjota oikeanlaista poliittista tukea maanviljelykselle ja maaseutualueille. Se, että että maataloussektori on viime kuukausina ollut niin usein otsikoissa. Se painottaa vain sitä, kuinka tärkeä sektori tämä meille on. Ja tietenkin se, että me löydämme oikeita pitkän aikavälin poliittisia ratkaisuja, siihen vaaditaan valtaisia ponnisteluita ja meidän täytyy todella tehdä tässä kotitehtävämme, muuten me emme päädy oikeanlaiseen vastaukseen. Periaatteessa ensi keväänä tai kesänä komissio aikoo julkistaa tiedonannon, jossa muun muassa hahmotellaan näitä ajatuksia koskien kautta vuoden 2013 jälkeen. Mutta tällä välin tullaan käymään paljonkin eh, kiihkoisia keskusteluja. Tiedän, että voin luottaa tämän valiokunnan jäsenten varaan, jotta tämä, tässä keskustelussa onnistutaan. Tänä aamuna haluaisin lyhyesti myöskin mainita kolme aihetta, jotka ovat eh, erityisen mielenkiintoisia. Ensinnäkin epäsuotuisat alueet. Tämä on jälleen kerran asia, joka saa ihmiset hieman kiihtymään, kun tästä puhutaan, mutta on tärkeää muistaa, että komissio ei ole tehnyt mitään poliittisia ehdotuksia tästä aiheesta. Vuonna 2005 sovittiin, että meidän tulisi löytää objektiivisempia tapoja äh, määritellä nämä niin kutsutut äh, keskivälin epäsuotuiset alueet silloin tilintarkastustuomioistuin kritisoi kovasti tätä asiaa vuonna 2005 ja tästä syystä tähän täytyi saada korjaus aikaiseksi. Pahoin pelkään, että jos me emme tähän ongelmaan pureudu, niin epäsuotuisat alueet tulee olemaan äh, tulevaisuudessakin kritiikin aihe kerta toisensa jälkeen. Ja minä Uskon ajatukseen siitä, että epäsuotuisille alueille täytyy maksaa erityismaksuja, mutta jos me haluamme saada laajan tuen tälle ajatukselle, niin maksupohja, sen täytyy toimia selkeällä logiikalla. Ja täten komissio onkin esitellyt luonnoksen kahdeksasta kriteeristä, jotka liittyvät maaperään ja ilmastoon, ja näiden perusteella voitaisiin tehdä päätös siitä, onko, kohdistuuko alueeseen tällainen luonnonhaitta Tähän ei kuuluisi mukaan esimerkiksi vuoristoalueet tai erityiset haitta-alueet, mutta ensin kun tästä tehdään juridinen ehdotus, me haluamme nähdä, toimiiko tällainen järjestelmä käytännössä. olen myöhentänyt tätä määräaikaa, johon mennessä jäsenvaltioiden tulisi lähettää meille kartat siitä, miten nämä eri kriteerit vaikuttaisivat heidän alueeseensa. Ja tämä määräaika nyt on tammikuun loppu 2010. Toisin sanoen koko tämä prosessi sen kautta luodaan uudenlainen järjestelmä, jolla määritellään nämä kyseenomaiset alueet ja tähän menee aikaa ja se vaatii ponnisteluja. Minun täytyy sanoa selkeästi se, että meillä ei ole mitään tarkoitusta äh, pienentää tätä aluetta, mutta on tärkeää, että me asetamme tarkat, selkeät kriteerit. Tämä on siis päätarkoitus. Tarkoituksena ei ole leikata näitä maksuja tai pienentää alueita. Sitten maatalouden tuotteiden laatu. Siihen liittyvä politiikka on myöskin äärimmäisen tärkeä aihe ja tämän ei tulisi jäädä tämänhetkisten talousongelmien varjoon. On totta, että että tällä hetkellä maailmantalouden heikkous vaikuttaa niihin päätöksiin, joita ihmiset tekevät sen suhteen, mitä he syövät. Ja voi olla, että he kääntyvät halvempien tuotteiden puoleen, mutta on kuitenkin selvää, että pidemmällä aikavälillä Euroopan maataloussektorin laadukas tuotanto on se mahdollisuus, joka meillä on pysyä vahvana toimijana maailmanmarkkinoilla ja tästä syystä meidän täytyy pitää tästä kiinni. En nyt mene tänään yksityiskohtiin, mutta toivon mukaan voin palata tähän aiheeseen myöhemmin ja selittää teille yksityiskohtaisesti tämän laatupolitiikkamme yksityiskohdat. Kun työ tässä pääsee liikkeelle, niin me etenemme myöskin maatalous- ja ilmastonmuutosaiheessa. aiheessa se on äh, Ruotsille hyvin tärkeä asia puheenjohtajamaana ja eurooppalaisten maanviljelijöiden kannalta se on ehkä se suurin pitkän aikavälin haaste, joka heillä on edessään. Euroopan unionissa ja maailmassa kokonaisuutena maataloussektorin täytyy osallistua kasvihuonekaasujen äh, vähentämiseen ja meidän täytyy myöskin mukautua ilmastonmuutokseen. Toisin sanoen meidän täytyy olla edesauttamassa siinä, että saavutetaan elintarviketurvallisuuden päämäärä ja myöskin ympäristöllinen turvallisuus. Me voimme varmaankin olla samaa mieltä siitä, että tämän tasapainon löytäminen tulee olemaan hyvin hankalaa, mutta se on sellainen asia, joka meidän täytyy saavuttaa. Yhteinen maatalouspolitiikka sieltä löytyy paljonkin sellaisia työvälineitä, joita tässä voidaan käyttää hyväksi. Ja kuten olen useaan otteeseen jo aikaisemminkin selittänyt, meidän täytyy käyttää näitä päättäväisesti. Samaan aikaan meidän täytyy myöskin miettiä sitä, miten yhteinen maatalous politiikka, miten se voisi heijastella näitä ilmastonmuutoksen haasteita vuoden 2013 jälkeisenä kautena. Meidän täytyy heittäytyä koko energiallamme näihin kansainvälisiin ilmastonmuutosneuvotteluihin ja meidän täytyy ryhtyä jo valmistautumaan tähän Kööpenhaminan kokoukseen, joka pidetään tämän vuoden lopussa hetken kuluttua vastaan kysymyksiinne, kuten yleensäkin, mutta vielä yhden asian haluaisin mainita. Toivon mukaan tämä parlamentaarinen vuosi jää mieleen yhdestä tapahtumasta, jolla tulee olemaan valtaisa vaikutus meidän hyvään yhteistyöhömme. Toisin sanoen tämä yhteispäätöksen mukaan ottaminen yhteisessä, maatalouspolitiikassa, yhteisessä maatalouspolitiikassa. Tietenkin tässä on kaikkien kannalta paljon opittavaa, mutta haluaisin lähettää tälle valiokunnalle selkeän viestin. Olen hyvin iloinen siitä, että periaatteessa yhteinen maatalouspolitiikka tulee yhteispäätöksen piiriin ja täten parlamentti olisi tasavertainen neuvoston kanssa. Yhteispäätös alkaa, jos ja kun, vai pitäisikö se olla kun ja jos Lissabonin sopimus astuu voimaan. Tuolloin teistä tulee yhteislainsäätäjiä ja tämän vallan kautta teille tulee myöskin sitten vastuuta. Vielä enemmän kuin tänään meidän suhteemme tulisi perustua molemminpuoliselle luottamukselle se, että parlamentti on täysimittaisesti mukana toiminnassa, se äh, auttaa paremmin äh, hakemaan oikeutusta yhteiselle maatalouspolitiikalle ja puheenjohtaja on tästä hyvin tietoinen. Tietenkin yhteispäätösmenettely tulee tarkoittamaan sitä, että meidän täytyy käyttää enemmän aikaa yhdessä siihen, että käymme lainsäädäntöä läpi, mutta olen vakuuttunut siitä, että yhteispäätösmenettely tulee tekemään yhteisestä maatalouspolitiikastamme legitiimimpää. Hyvä lainsäädäntö osittain rakentuu tiedolle ja kuten moni muukin EUn politiikan sara, yhteinen maatalouspolitiikka ei ole sellainen aihe, jonka voi opetella selailemalla muutamia asiakirjoja tai viettämällä aikaa television ääressä Tiedän, että tietotaso tässä valiokunnassa on jo tällä haavaa erinomainen ja tulen osaltani auttamaan niin paljon kuin pystyn, jotta tämä tilanne säilytetään. Puheenjohtaja De Castro on pyytänyt jo koko sarjan teknisiä kokouksia ja tietenkin komissio on valmis nämä järjestämään. Tällainen tietoon perustuva keskustelu, kuten myöskin rakentava ja, ja kiihkeä keskustelu, tämä on se tapa, jolla minä haluaisin käyttää aikaani tämän valiokunnan kanssa ja te ette varmaan tule tässä tuottamaan minulle pettymystä. Eli tehkäämme työtä yhdessä, jotta tästä kiireisestä syksystä tulisi myöskin hyvin hedelmällinen syksy. Kiitos. Bene, grazie. Kiitos oikein paljon. Kiitos Marian Fischer-Böll. Kiitos tästä hyvin tärkeästä johdannosta, mitä tulee tähän arkalantoiseen tilanteeseen. Nyt me avaamme keskustelun asiasta. Täällä on todella paljon jo puheenvuoropyyntöjä, enemmän kuin 22 jo nyt. Ja näin ollen minun täytyy siis lyhentää puheenaikoja, jotta suurin osa teistä saisi käyttää puheenvuoron. Haluaisin muistuttaa kaikille teille, että olemme jo keskenämme käyneet tästä pitkällisen keskustelun ja varmastikin kaikki ymmärsitte sen, että meidän täytyy toimia enemmän maitosektorin hyväksi. Ja Ensinnäkin haluan antaa ryhmien koordinaattoreille kaksi minuuttia kullekin. Ja tämän jälkeen sitten kaikki muut saavat yhden minuutin puheaikaa, jotta me saamme työt päätökseen 12.30 mennessä. Ensinnäkin Albert Dess, olkaa hyvä. Ja, vielen dank, Herr Kiitos puheenjohtaja, rouva komission jäsen. Haluan kiittää myös teitä siitä, että heti uuden vaalikauden aluksi tulitte jälleen valiokuntamme vieraksemme. Toivon, että myös teillä oli mukava kesäloma. Itselläni oli tuossa kesätauon aikana suuria huolia Euroopan maatalouspolitiikan kehityksestä ja maanviljelijöiden tilanteesta – Täytyy sanoa, että kun nyt katsoo monien kollegojen, monien viljelijöiden tilannetta, niin kyllä huoli on suuri. Esimerkiksi maidon hinnan suhteen tilanne on nyt sellainen, että suuretkaan yritykset, eli tulevaisuuden yritykset, niin kuin olemme niitä ö, nimittäneet, eivät pysty tuottamaan voittoa ja esimerkiksi Saksassa meillä on hyvin suuria eroja ja tämä on erittäin katkeraa niille tuottajille, joille maksetaan vähemmän kuin muille. Tiedän, että kiintiön kasvattaminen ei ole välitöntä, mutta kyllähän sillä on kauppaan psykologinen vaikutus kun kiintiöiden kasvattamisesta päätettiin, hinnat lähtivät heti laskuun ja jo maaliskuussa viime vuonna totesin, että rouva komission jäsen tämän Tämä päätös ei tule johtamaan mihinkään pehmeään laskuun, vaan todelliseen mahalaskuun. Ja totean nyt, että valitettavasti todellinen mahalasku on nyt tapahtunut. Ja tähän liittyy vielä se, että viljan hinnat ovat tällä hetkellä 7-8 euroa per 100 kiloa, eikä tämäkään ole hinta, joka voisi olla mitenkään kannattava. Siksi tilanne esimerkiksi Saksassa on ollut todella vaikea, Tulomenetykset ovat olleet valtavia ja minä todella toivon, että Äh, tässä nyt äh, tulevat toimet äh, voivat antaa tulevaisuuden toivoa maanviljelijöillemme ja tähän pyydän teiltä tukeanne. Kiitos. Kiitos Albert ja sitten Luis Cablos Santos. Arvo. Kiitoksia puheenjohtaja. Myös minä haluan kiittää teitä siitä, että olette tulleet vieraksemme ja henkilökohtaisesti ja ryhmäni nimissä todeta teille, että haluamme todella tehdä yhteistyötä, avointa yhteistyötä kanssanne. Näin on ollut tähän asti ja näin tulee olemaan myös tällä uudella kaudella. Voin puhua ihan lyhyesti. Niin, rouva komission jäsen, te mainitsitte tässä joukon toimia, eh, joista en kaikista kyllä ollenkaan pitänyt, koska tilanne on tällä hetkellä maitoalalla erittäin vakava. Me olemme valmiit käymään keskustelua ja minä todella, te olette liberaalia, kyllä minä kunnioitan teidän kantojanne, mutta minulla on tässä oma linjani ja omat kantani. Ja täytyy sanoa, että tämänhetkinen tilanne kyllä vaatii meiltä konkreettisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Kaikki tiedämme, mitkä nämä ratkaisut ovat ja poliitikkoina meidän tehtävämme on säilyttää sellaiset hinnat, jotka ovat niin kuluttajille kuin tuottajillekin hyväksyttäviä. Ja poliitikkoina me, meidän olemme jo päässeet kompromissiin ja meidän täytyy päästä kompromissiin, joka vakauttaa markkinat. Ja tämä on tehtävää sellaisella tasolla, joka takaa koko alan selviytymisen, eikä vain osan. Me haluamme sellaisen sellaisen tason, joka säilyttää tämän tuotannon. Ja monissa jäsenvaltioissa tällä hetkellä <laughs> hinnat ovat alle todellisten tuotantokustannuksien. Ja tämä on todella ongelmallista. Minä olen tässä nyt hiukan ähm, epäröivä koska, ja hiukan pettynyt, koska minä olin kuvitellut, äh, että ministerineuvosto ja todella siis ministerithän ovat pitäneet tätä asiaa hyvin vakavana, niin minä olin käsittänyt, että te olisitte tehnyt meille myös enemmän tai esittänyt meille enemmän toimenpideehdotuksia. Ehdotuksia. Me kaikki ymmärrämme, että nämä nyt tehdyt ehdotukset ovat riittämättömiä. Ja minä ja kollegat täällä olemme tehneet joukon ehdotuksia erityisesti budjetin suhteen, mutta mutta meidän on toimittava, toimittava hyvin nopeasti markkinoilla. E, julkisen vallan on nyt puututtava asiaan, eikä tätä asiaa voida jättää markkinoiden käsiin, koska muuten tuomitsemme lukuisat e, e, tuottajat koko Euroopassa konkurssiin. Eli meidän täytyy toimia ennen kuin tilanne tästä vakavoituu entisestään. Toivon, että voisitte antaa meille konkreettisempia kantoja komission suunnalta, kun vastaatte kysymyksiimme, koska tässä ensi, tämä ensimmäinen puheenvuoronne ei kyllä minua ainakaan rauhoitellut yhtään. No hyvää tahtoa kyllä on, niin niin, mutta entäpä toimet? Kiitos Luis ja sitten James Nicholson. Uh, thank you very much, Chairman. Welcome again. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa oikein paljon komission jäsen. On hienoa nähdä teidät taas täällä ja olemme myös tyytyväisiä, että saamme olla täällä. Hyvä komission jäsen, me tiedämme kaikki. Esimerkiksi omalla alueellani on suuria ongelmia uh, siitä, että joudutaan tuottamaan hyvin alhaisilla hinnoilla – Kuitenkin toimien täytyy olla tehokkaita ja minä en usko, että meidän pitäisi koska täm, täm, tähän ei ole mitään lyhytaikaista vastausta. Meidän pitää löytää pitkäaikaisia ratkaisujakin ja näin ollen meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta pääsemme siihen, mitä tavoittelemme ehkä me emme voi päättää jotakin seuraavan kahden, kolmen vuoden aikana siitä, mitä 2015 tehdään. Meidän täytyy kuitenkin löytää lyhyiden ratkaisujen lisäksi pitkäaikaisia ratkaisuja, koska monet maanviljelijät eivät voi jatkaa toimintaansa, jos emme voi auttaa heitä. Ja tämä on tapahtunut minun alueellani ja tämä varmastikin muillakin alueilla tapahtuu. Ja tämä on suuri ongelma. Meidän täytyy tässä on eroja siis näiden tuottajahintojen välillä ja sitten niiden hintojen välillä, jotka supermarketeissa toteutuvat. Ja näitä hintaeroja on kontrolloitava. Mielestäni tämä on juuri suuri ongelma koska tuottajat ja vähittäiskauppiat joutuvat noudattamaan suurten markkinajohtajien asettamia hintoja ja sitten tämä kuitenkin vaikuttaa huonosti tuottajiin. On suuria ongelmia sen suhteen, mitä me siedämme. Kesätauolla puhuttiin muun muassa GMOn sietorajoista. Meidän täytyy myös tähän puuttua. Meidän täytyy nopeammin hyväksyä sellaiset sopimukset, joita EU:ssa voidaan soveltaa tai hyväksyä. Meidän täytyy myös tähän asiaan todella puuttua, koska tämä on ongelmallinen. Ehkä voi, tänään iltapäivällä pääsen myös kommentoimaan brasilialaisen naudanlihan tuontia. Kiitos. Martin Hosling alla parola. Sitten Martin Hosling, olkaa hyvä. Ja Frau Kommissarin, ich darf Ihnen auch... Rouva komission jäsen myös vihreiden nimissä toivotan äh, tulevaisuudelle hyvää yhteistyötä välillämme. Kuitenkin olisin toivonut, että kesätauko olisi johtanut siihen, että olisitte saanut lisää ymmärrystä tähän asiaan, koska kun te nyt toteatte, että tässä markkinat ovat jälleen pääsemässä tasapainoon, niin että kyllä mielestäni ole oikeassa. Tai sitten tasapaino on niin alhaisella tasolla, että että se ei varmista maidon tuottajien tulotasoa tulevaisuudessa. Kyllä se on sanottava. Te totesit, vaaditte budjettikuria ja sanoitte, että toimet ovat kuutisen sata miljoonaa euroa vientituissa. No onko tämä nyt sitten äh, markkinoiden tasapainottamisen suhteen oikea toimi? Tämä kiintiö tilanne pitäisi pikemminkin saada tasapainoon. Sama se, poistetaanko kiintiöt vuoteen 2015 mennessä vai ei, mutta tähän vuoteen 2015 mm, mennessä kuitenkin tai saakka meidän kuitenkin täytyy toimia kiintiöiden pohjalta ja näin ollen mm, tilanne on mikä on. Meillä on edelleen, mm, e, ei suinkaan meillä ole kysyntäongelmaa, vaan meillä on ongelma tuotantomäärän suhteen. Se täytyy sopeuttaa kysyntään. Olen aika pahoillani sitä, että ratkaisu ei ole näkyvillä, koska te ette asiaa vielä näitä ymmärtäneen. Me menetämme työpaikkoja ennen kaikkea heikossa asemassa olevilla alueilla ja ne, jotka alalta poistuvat, eivät <laughs> sille varmastikaan palaa, joten tästä syystä meidän on toimittava välittömästi ja kyllä tämä mielestäni vaatii meiltä kaikilta nyt toki hyviä istumalihaksia, mutta silti meidän on toimittava välittömästi, koska muuten tämä väärä suunta tai väärä kulkuväärän suuntaan jatkuu. Tämä on todellinen noidan kehä, syöksykierä alaspäin, paitsi Euroopassa koko maailmassa, eikä todellakaan tilanne ole sellainen, etteikö tämä vaikuttaisi myöskin vähemmän kehittyneisiin maihin, jos me vain pumppaamme vientitukia. Pitkällä aikavälillä interventiot eivät voi olla ratkaisu, koska se vain lykkää ongelman ratkaisua jonnekin hamaan tulevaisuuteen. Siksi teidän todella täytyy katsoa, onko politiikkanne maitokiintiöiden suhteen oikea. Toinen asia, te viittasitte ilmastonmuutokseen puheenvuorossanne. Ja kyllä minua kiinnostaisi kuulla, minkälaisia konkreettisia toimia pöydälle on tulossa, koska ei Kööpenhaminan enää ole pitkä aika. Ja sitten keskustelu GMO-soijan tuonnista. Kyllä Euroopassa on oltava nolla toleranssi ja mitään kiertoteitä ei saa keksiä. Kiitos. Mary Paulsen alla parola. Mary Paulson, olkaa hyvä. Ja voisitteko nyt noudattaa näitä puheaikoja, että kaikki saavat puhua? <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia arvoa komission jäsen. Ei minulla kovin paljon sanottavaa ole tästä akuutista maitokriisistä, koska meidän on todella nyt yritettävä nähdä tämä kaikki hiukan laajemmassa ja ja kattavammassa perspektiivissä. Olen vihreiden kanssa samaa mieltä siitä, että vientituet vaan siirtävät tämän ongelman äh, laajemmalti niin, että kaikki muutkin joutuvat samaan syöksykierteeseen kuin me. Joten yritetään nyt välttää ainakin tämä ja yritetään ratkaista tämä kriisi suorin tuin, jotka eivät äh, lukitse meitä tähän tilanteeseen sitten äh, tulevaisuudessa. Minä en ollenkaan ymmärrä joitain asioita. Minä en ollenkaan ymmärrä sitä, että miksi yksi Ruotsin kruunu tai kymmenen äh, eurosenttiä lisää viljelijöille muka olisi tässä lopullisessa kuluttajahinnassa kokonainen euro. Tätä minä en ymmärrä ollenkaan. Meillähän on elintarvikeketju tuottajalta kuluttajalle ja voiko, voiko meidän sitten ehkä olla tarpeen katsoa tätä ketjua, mikä siinä on vikana. Ja tämän lisäksi vetoaisin, vetoaisin sen puolesta, ettemme ainoastaan tuijota näitä akuutteja ongelmia – Eh, ehkäpä parlamentti saa syksyllä yhteispäätösvaltaa ja siksi meidän täytyy nyt välittömästi käynnistää pitkän aikavälin työ, koska emme me saa huolehdittua tästä Euroopan eh, valtavasta, kattavasta eh, työttömyyskriisistä, jos tuijotamme vain tiettyihin äh, asioihin. Kyllä Eurooppa tarvitsee muutakin kuin suoria tukia viljelijöille. Ja jos me, jotka rakastamme maanviljelyä, haluamme säilyttää elävän maaseudun ja tuotannon, meidän täytyy tarttua pitkän aikavälin ongelmiin nyt, koska muuten muut tekevät sen puolestamme. Kiitos. Bene, l'ultimo intervento. Ja sitten viimeinen ryhmien puheenvuoro, Alfred Rubiks. Mums Latvia jautājumu, kas Arvoisa puheenjohtaja. No, maatalouteen ja ennen kaikkea maitosektorin liittyvät asiat ovat myös omassa maassani ajankohtaisia, aivan niin kuin kaikkialla muuallakin. Latviassa on syvä talouskriisi meneillään ja Euroopan unionin täytyy kantaa ainakin osa vastuusta liittyen tähän syvään kriisiin Latviassa. Tähän liittyvät eurooppalaiset pankit, muun muassa ruotsalaiset pankit. Latvian BKT on 14,5 miljardia euroa ja me olemme lainanneet 7,5 miljardia euroa rahaa ja maatalous on ainut ala, joka ainakin pystyy tuottamaan jotakin ja maanviljelijämme todella epätoivoisesti pyrkivät myymään tuotteitaan. Valitettavasti se on koko ajan hankalampaa ja hankalampaa. Ja minä yhdyn niihin kollegoihin, jotka uskovat että nyt ehdotetut toimet maataloussektorin vakauttamiseksi ovat aivan aliarvioituja, eivätkä ollenkaan riittäviä. Jos me emme kykene ylläpitämään tervettä maataloutta, emme todellakaan saavuta yhtä päätavoitettamme, nimittäin sitä, että varmistaisimme riippumattomuuden maataloustuotteiden osalta. Ja minä tuen tämän keskustelun jatkamista. Meidän täytyy vakavasti keskustella siitä, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Ja meidän on pidettävä mielessämme, että on eroja sen välillä, mitä suuret ja toisaalta pienet jäsenvaltiot pystyvät tekemään. Ennen kaikkea sellaiset maat, joissa on suuria epäsuotuisia alueita. Kiitos. Kiitos. Ja nyt sitten puheenvuoropyyntöjä on täällä jo 25 ja haluaisin myös antaa puheenvuoron ja vastausmahdollisuuden komission jäsenelle kello 12.15. Jos me puhumme vain minuutin niin tulee hankaluuksia, mutta kuitenkin jos ylitätte ajat, niin me, minä kyllä katkaisen puheenvuoronne. Siis 30 minuuttia vai 30 sekuntia tässäkö on aikaa? Kiitos herra puheenjohtaja, hyvä komissio. Minä menen asian ytimeen. Tämä kriisi on riippuvainen maailmanlaajuisesta kriisistä. Maidon kohdalla ei ollut mitään rakenteellista ongelmaa vuosi sitten. Itsekin olitte tämän suhteen kovin optimistinen. Miten tämä kriisi nyt sitten voidaan hallita? tässä on kysymys siis kysynnän ja tarjonnan kriisissä. Maitoa on liikaa, on puhuttu interventioista ja muista keinoista mutta meidän täytyy rakenteellisesti tämä hoitaa. Se, mistä te puhuitte, mutta mitä minä en voi hyväksyä, siis että vähennettäisiin kasvattajien määrää. Tämä on se ensimmäinen hypotiisi. Tai sitten palataan taaksepäin suhteessa niihin päätöksiin, joita on tehty ja jotka ovat ristiriitaisia. Samanaikaisesti, kun meillä on interventihintoja ja muita palautuksia, niin miten me voimme samanaikaisesti joka vuosi kasvattaa kiintiöitä prosentilla, kunnes ne poistetaan kokonaan? Tämä tämä päätös pitäisi pyörtää. Meidän täytyisi antaa tukea sillä tavalla, että niillä tuetaan maanviljelijöitä eikä tällaista rakennemuutosta, jonka kautta maanviljelijöiden määrä vain vähenee. Ja viimeiseksi haluaisin sanoa, että tässä syntyy perustavaa laatua oleva kysymys, minkälaista sääntelyä maatalousmarkkinoilla tarvitaan. Jos me poistamme kiintiöt, niin haluaisin tietää, millä ne korvaatte, kun tiedetään jo tänään, että hyvin usein kiintiöt ylittyvät ja aiheuttavat ongelmia. Eli tässä kysymykseni ja annan jo teille jonkinlaisen konkreettisia ehdotuksia vastauksiksi. señor presidente. Mi primera Kiitos. Saludo cordial a los miembros de la mesa, señora comisaria, y también a Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen sitä, että olette tulleet vieraksemme. Haluaisin keskustella kanssanne tai puhua parista asiasta nostaisin kaksi kysymystä, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä Kanarian saarille ja myös muille Euroopan alueille, erityisesti etelässä. No niin, ensinnäkin banaani. Banaanitaistelu on ollut kovaa taistelua ja se on sitä edelleen. Ja banaanin tulevaisuus todella huolestuttaa minua, banaanin tuottajien tulevaisuus. Tiedätte, että meillä on nyt ei kiintiöitä, ei tulleja, näin on päätetty VTOn sekä EU-AKT-sopimuksissa ja näin ollen tämä tulee olemaan hyvin ongelmallista ja pyytäisin, että komissio asettaisi prioriteetikseen banaanin puolustamisen tulevaisuudessa. Ja toinen asia on tomaatti. Myös tomaatti kaipaa komission tukea Kanarian saarilla ja tämä on hyvin tärkeää koko Espanjalle, koska nyt vaaditaan hyvin tiukkaa sopimusten äh, kunnioittamista, erityisesti ajatellen sopimusta Marokon kanssa. Ja ne vaatimukset, joita asetetaan Euroopan unionin tuottajille, tulisi asettaa myös muille. Kiitoksia. Tabarella. Antarella. Merci, monsieur le président. Madame... Kiitos puheenjohtaja arvoisa komission jäsen. Minä en ole ollut täällä kahteen vuoteen, mutta nyt on todella hienoa olla täällä taas, vaikkakin maataloudessa vallitsee suuri kriisi. Ja todellakin siellä on huonoja, pahoja asioita ja kyse on markkinoiden volatiliteetista, olipa sitten kyse maidosta tai vehnästä, nythän vehnä on kaksi kertaa halvempaa kuin kaksi vuotta sitten. Ja tämä volatiliteettihintojen vaihtelevuus aiheuttaa hyvin paljon ongelmia ja on kaiken pahan alku ja juuri tuolla alueella on pitkäaikaisia ja lyhytaikaisia ratkaisuja. Totta kai pitkällä aikavälillä täytyy toimia, mutta nyt lyhytaikaisesti täytyy myös toimia, jos emme halua, että tuhansia työpaikkoja alalta menetetään. Stefan Foll tähän viittasikin, minä yhdyn täysin hänen kantaansa. Ja minä haluaisin todellakin kysyä teiltä aivan suoraan sääntelystä. Tästä on puhuttu. Te sanoitte, että että nyt markkinoilla ollaan saavuttamassa tasapainoinen tilanne. Tasapainon täytyy olla kunnioitettava ja on tiettyjä laatuasioita, joita on myöskin kunnioitettava kaikkien, kaikissa maissa. Olisiko jonkinlainen sääntelymekanismi lyhyellä aikavälillä, jotta tuottajat saisivat riittävän hinnan työstä, jota tekevät? Mikä olisi ehdotuksenne? Kiitos komission jäsen. Um, Kiitos. Herra puheenjohtaja, kiitokset komission jäsenelle. Kolme kommenttia maitotilanteesta. Sanoitte, että maanviljelijät tarvitsevat ennustettavuutta ja minä tukisin tätä teidän kantaanne, mutta mutta meidän täytyy esittää se kysymys, jonka herra Le Foll esitti. Millä nämä kiintiöt korvattaisiin, koska on huolenaihe sen suhteen, että he joutuisivat samalle tielle kuin viljanviljelijät, eli ilman minkäänlaista tukea. Ja jos maitotuotanto vapautuu täysin, niin miten sitten voitaisiin tämä tilanne hoitaa? Olette aivan oikeassa, kun sanotte, että tilanne on vakava. Tilanne on itse asiassa todella haudan vakava me kaikki tiedämme henkilöitä, jotka ovat taloudellisesti ja henkisesti suurissa vaikeuksia, vaikeuksissa ja meidän velvollisuutemme on reagoida. Ja jos me katsomme, meidän täytyisi tarkastella myöskin tätä vähittäismyyntisektoria. Olen kuullut huhuja siitä, minkälaisia voittoja esimerkiksi juuston kohdalla tietyt tahot tahkovat. Eli tässä täytyy ryhtyä toimeen. Ja sitten vielä valkuaisen tuonti Euroopan unioniin. Tästä saattaa kehkeytyä kriisi. Olen lukenut kaikenlaisia kertomuksia. Tämä liittyy tähän GMO-kysymykseenkin. Mutta maatalouskomission jäsenä voisitteko vastata tähän tarjontakysymykseen valkuaiskasvien kohdalla? Tähänkin täytyy täytyisi mielestäni pureutua. Papastamkos. Papastamkos. Haluaisin myöskin kiittää rouva komission jäsentä hänen johdannostaan. Olin aikaisemmin kansainvälisen kaupan valiokunnassa ja toimin esittelijänä Dohan neuvottelukierroksesta ja myöskin olin Hongkongissa ja osallistuin myös Geneven kokouksiin. Tuolloin lokakuussa 2005 oli todella suotuisa tarjous esitetty näissä neuvotteluissa. Ja Euroopan unionin täytyi sitten tietyllä tavalla luovuttaa muiden kansainvälisten kumppaneiden edessä. Ja nyt kun no, Dohan neuvottelukierros on jälleen käynnistetty tai käynnistetään heinäkuun epäonnistumisten jälkeen, niin aiotteko te komission jäsen puolustaa YMPn etua vai jätättekö tämän tehtävän kansainvälisen kau- kansainvälistä kaupasta vastaavalle komission jäsenelle niin, että hän voi määritellä, mikä on EUn asema tässä me haluaisimme ylläpitää 2005 vuoden ehdotuksen yllä ja haluaisimme tietää, että pitääkö tämä ehdotus edelleen ja miten komissio tähän suhtautuu. Tämä on todella tärkeä asia eh, Euroopan maatalouden tulevaisuuden kannalta. Minä en ole mikään protektionisti, mutta kuitenkin haluamme taas yhdenvertaista kauppaa, tasapuolista kauppaa kaikille, eikä minkäänlaista uusliberalistista kantaa, jota joka paikassa kuitenkin yleensä edistetään. Kiitos, herra puheenjohtaja. Kun maataloudesta puhutaan, täytyy aina pitää tämän pitkän aikavälin perspektiivi mielessä. Toisin sanoen, onko tämänhetkinen tilanne tulosta menneisyyden virheistä. Meidän täytyy pohtia myöskin sitä, millä tavalla tämä tämänhetkinen tilanne tulee vaikuttamaan tuleviin strategioimme. Eli onko tämänhetkinen tilanne seurausta siitä, että Euroopan unionin maataloudelta puuttuu kilpailukykyä vai onko se seurausta tästä laajemmasta talouskriisistä ja siitä, että kysyntä on notkahtanut? Mietin tässä sitä, mitä komissio aikoo tehdä ja mitä se yleisesti ottaen voisi tehdä, jotta päästäisiin tästä hintojen vaihtelusta eroon. Oletteko analysoineet, mistä tämä hintojen vaihtelu johtuu? Mistä se on lähtöisin? Haluaisin myöskin tietää, onko sokeriuudistuksesta vedetty mitään johtopäätöksiä, koska siinähän tuotantoa leikattiin ja mitä sitten sen jälkeen oikeastaan tapahtuikaan. Eli on koko joukko kysymyksiä, joita voimme esittää. Voisimme esittää kysymyksiä myöskin VTOsta. Mitä ovat ne ajatukset, joita tulette esittämään tulevissa VTO-keskusteluissa? Niin, ja sitten vielä haluaisin esittää yhden kysymyksen. Mitä olette mieltä tulevaisuudesta? Onko meillä jonkinlaisia ennustuksia esimerkiksi väestön kasvun takia? Onko meillä jotakin tuontiin liittyviä tekijöitä? Ehkä tulevaisuudessa me täytyy jopa ryhtyä tuomaan, koska väestö kasvaa. Eli onko teillä tämän suhteen mitään pitkän aikavälin ennusteita? Kiitos. Grazie, Madame De Lange. Kiitos ja sitten De Lange. Prego. Ja, dank wel, voorzitter. Eh, ik wil de commissaris... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan kiittää komission jäsentää sitä, että hän on jälkeen, jälleen tullut vierailulle luoksemme. Mukava nähdä teitä jälleen. Mukava, että olette heti ensimmäisessä kokouksessamme. Niin, maitotuotteet. Öö, öö, olen samaa mieltä kanssanne sen suhteen, että meidän ei tule tarjontaa rajoittaa. Tässä hyvin paljon puhutaan vaikkapa tarjonnan lisäämisestä sen suhteen, että vaikkapa kouluissa voitaisiin alkaa tarjolla maitoa, mutta toisaalta taas mitään tukea ei tälle olla antamassa. Eli toimemme eivät aina ole yhdessä mm, linjassa. Tämän verran kuitenkin siitä, mitä tulee ruoan tuotantoon, ensisijaiseen tuotantoon olen hyvin iloinen uusimmista tuloksista, mutta mitä tulee kilpailupolitiikkaan, eikö meidän tulisi laajentaa toimintaamme katso, katsoma, katsoa näin myös kilpailua. Ajatellaan vaikkapa Brysselin toimia, jotka aina välillä ovat sellaisia, että vaatimukset ovat ja on niin paljon byrokratiaa, että tässä joudutaan ongelmiin. Sanotaan, että tässä voidaan joutua ongelmiin vaikkapa valtion tukien suhteen ja niin edelleen. Eli kilpa, vapaa kilpailu ja valtion tuet ovat kyllä kysymys, joita meidän täytyy käsitellä jo nyt eikä vasta vuoden kolmetoista jälkeen. Mitkä ovat teidän ajatuksenne? Kiitos. Dorfman. Sitten Dorfman. Frau Kommissarin, äh, Rouva komission jäsen, haluaisin kiinnittää huomionne erityiseen tilanteeseen vuoristoalueilla. Maanviljelijät ja heidän tilanteensa vuoristoalueilla – kun ajatellaan kaiken kaikkiaan koko vuoristoalueita, joihin liittyy myös matkailua ja niin edelleen. Niiden tilanne on hyvin erityinen ja juuri maidon tuotannon suhteen myös, koska juuri vuoristoalueilla maitotaloudella ei juurikaan ole vaihtoehtoja. Te tiedätte tämän ja olitte paikalla, olette käynyt joillain vuoristoalueilla ja teille on esitetty ehdotuksia e, ja tekin olette tehnyt ehdotuksia ja pyytäisinkin, että e, nyt todella katsoisitte vuoristoalueiden erityistilannetta hyvin tarkasti. Kiitos. Schmidt. Thank you, President. Uh, Commissioner, I'd uh, also welcome you. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Todellakin toivotan teidät tervetulleeksi. Minä olen myöskin ollut täällä edellisellä vaalikaudella, en ole täällä kuitenkaan niin kauan ollut kuin Nicholson. Haluaisin kiinnittää huomiota eräisiin asioihin, joita, joista otit esille. Minä tulen Skotlannista ja minä haluan korostaa sitä, miten oikeassa olette siinä asiassa. Court of Auditors has brought this forward as something that we must urgently deal with And we do seriously support... Ja me todellakin tuemme ehdotuksianne näissä asioissa, mutta olen kuitenkin huolestunut siitä, miten jotkut muut jäsenvaltiot painostavat tässä verkostossa meitä, kun on muun muassa näitä tiettyjä kriteerejä ja niihin liittyvää talousarviota alennettu. Tulee painostusta siis jäsenvaltioista, mikävällä tavalla. Grazie per la perfezione dei tempi. Grazie per... Kiitos, että noudatitte puheaikaa näin hyvin. Señor presidente, señora komissaria, compa... Rouva Peres, kiitoksia. Olen komissionäisen kanssanne täysin samaa mieltä sen suhteen, että vuoropuhelua ja yhteistyötä todella tarvitaan tämän valiokunnan ja teidän välillänne erityisesti eh, tilanteessa, jota nyt elämme, maito alaan. Useimmat eh, ovat puheenvuoroissaan puuttuneet ja viitanneet komission tiedonantoon komis, kom, viitanneet. Ettekö te kuule, mitä minä sanon? Okay. Eh, eh so... Niin, siis eh, tässä on puhuttu paljon maitoalaongelmista ja komissio on nyt tietenkin tehnyt joitain ehdotuksia, äh, mutta näitä pitäisi kyllä, näihin pitäisi syventyä paremmin. Me tarvitsemme eurooppalaiseen kriisiin eurooppalaisia äh, vastauksia. Ei tätä voi jättää valtion tukien armoille. Meidän on tehtävä yhteisön yhteisiä ehdotuksia, jotka nyt todella vastaavat tähän äh, maitokriisiin. Sitten yleisluontoinen kysymys liittyen hintoihin. Mitä komissio aikoo tehdä parantaakseen yleisellä tasolla tuotantohintojen ja loppuhintojen välistä kuilua, tai siis tätä kuilua täytyisi kyllä kuroa umpeen. Tämä on myös tuottajille erittäin suuri ongelma. Ajatellaan konkreettisesti vaikkapa minun maani tilannetta. Siis peruna-hinnassa vaikkapa tämä ero voi olla, kuilu voi olla tuhat prosenttia, siis tuhat prosenttia tuottajahinnan ja kuluttajahinnan välillä. Eli olisi kyllä kiinnostavaa tietää, mitä komissio aikoo tämän suhteen tehdä. Kiitos. José Bové. Ja José Bové. Bonjour Madame la Commissaire. Hyvää päivää, hyvä komission jäsen. Me tun, olemme tunteneet jo joitakin vuosia ja olemme tavanneet toisiamme ennen kaikkea VTO-neuvottelujen puitteissa. Haluaisin sanoa, että tämänhetkinen tilanne on hyvin vakava ja se, mitä maanviljelijät pyytävät, se ei todellakaan ole mitään myötätuntoa, vaan he pyytävät oikeutta. Se, mitä nyt ehdotatte meille, on kiintiöiden alentaminen ja tilojen uudelleenjärjestely. Nämä kaksi ehdotusta eivät todellakaan ole oikea vastaus tähän kriisiin. Tarvitaan lyhytaikaisia ja keskipitkän aikavälin lyhyt ratkaisuja. Ja lyhyen aikavälin ratkaisut ovat selviä useimmissa jäsenvaltioissa. Kiintiöitä on alennettava, jotta voidaan harmonisoida kysyntä ja tarjonta, ja tämän vähennyksen täytyy olla vähintään 5 prosenttia. Lisäksi on painostettava teolli, niitä teollisuuden edustajia, jotka keskittyvät yhä enemmän ja enemmän, sillä he eivät voi kaikkia näitä hintoja päättää ilman, että otetaan huomioon tuotantokustannukset. Lisäksi mielestäni tarvitaan keskipitkän aikavälin toimia. Ei ole pelkästään kyse siitä, kuka tuottaa, vaan kyse on myöskin siitä, miten tuotetaan. Te mainitsitte Kööpenhaminan ja nyt tällä hetkellä nuo tuotantomenetelmät, joita Euroopan unioni tukee, ovat täysin ristiriitaisia Kööpenhaminan tavoitteiden kanssa. Tällainen logiikka on lopetettava. Ei voida tuottaa maitoa niin, että keskitytään vain soijan tuontiin eteläisistä maista noiden kyseisten maiden maatalouden kustannuksella. On tuettava ja edistettävä vihreää tuotantoa. Ja nyt tässä yleisessä tilanteessa haluamme uudelleen puhua VTO-neuvotteluista te ette johdannossanne viitannut niiden tilaan. Me tiedämme, että markkinoita pyritään avaamaan naudanlihan ja maidon osalta, ja me näemme, että tämä vain heikentää maanviljelijöiden mahdollisuuksia jatkaa toimintaansa niin, että tuotanto olisi kehittävää kannattavaa. Niin kuin Euroopan parlamentti joitakin viikkoja kuukausia sitten jo sanoi, kaikkien maiden ja maailman alueiden täytyy voida tuottaa reilusti ja määrätä itse omasta tuotannostaan. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Todella haluan tukea ehdotustanne maitokiintiöiden vähentämisestä vuoteen 2015 mennessä. Olen tässä eri kannalla kuin vasemmistolaiset kollegani täällä. Mielestäni tämä on erinomainen toimi ja tätä kautta tämä järjestelmä äh, vakautuu. Oma perheeni ostaa vuosi, viikoittain 12 litraa maitoa ja tiedän kyllä mikä tilanne on. Olen puhunut monien maitotuottajien kanssa. Kaikki ovat sanoneet minulle samaa. Ja he to, ovat minulle todenneet, että ongelma on siinä, minkä hinnan nämä tuottajat saavat maidostaan ja taas eh, er, kuinka suuri ero tässä on eh, kuluttajahintaan. Ja minä olen heille todennut, että teillä on eh, mahdollisuus myydä maito suoraan tilaltanne. Ja he totes, ovat todenneet minulle, että tämä olisi erittäin monimutkaista, koska ehdot suoramyyntiin tilalla ovat erittäin tiukat ja tähän liittyy paljon byrokratiaa ja ongelmia. Eikö voitaisi tehdä jotain asialle? tak na, na obchodníky. No a poslední věc. Eh, eh, mielestäni nämä mahdollisuudet tulisi heille kuitenkin avata. Sitten vielä viimeinen kysymys. Entäpä eh, maidosta tiedottaminen ja maidon mainostaminen, esimerkiksi koulumaito, sen käyttöönotto lisäisi kysyntää. Ja maatalousvaliokunta voisi varmasti antaa hyvää esimerkkiä ja tarjoilla maitoa kokouksissaan. Tiedän, että maitoa tarjoiltiin kokouksissa viime lainsäädäntökaudella. Nyt meillä on täällä kahvia, teetä ja vettä. No ehkäpä tämä on EU-vettä, eh, e kahvi tulee ehkä EUn ulkopuolelta, mutta tarjolla, tarjolla maitoa täällä. Kollega Dodds. Madame Dodds, please. Thank you, Mr. President. Kiitos, herra puheenjohtaja. Ja kiitokset myöskin komission jäsenelle siitä, että tulitte kokouksemme tänään. Uutena Pohjois-Irlannin jäsenenä haluaisin sanoa, että meidän alueeseemme tämä maitosektorin kriisi on vaikuttanut aivan erityisesti ja on aika suuri pettymys kuulla, kun tässä painotetaan pitkän aikavälin tavoitteita. Vaikka ne ovat ihan ylistettäviä, niin ne eivät kuitenkaan auta niitä maanviljelijöitä, jotka tällä hetkellä ovat hyvin hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Ja haluaisinkin ehdottaa koko joukkoa toimia, joihin toivoisin komission tarttuvan Ensinnäkin ehdotuksia, jotka liittyvät ähm, hintoihin, rehujen hintoihin. Meidän täytyy tarkastella tätä nollatoleranssipolitiikkaa, mitä tulee GMO-tuotteisiin. Tämä on aivan erityisesti talvikuukausina tärkeä toimenpide. Haluaisin myöskin nähdä ehdotuksia joilla maidon kysyntää lisättäisiin ja komissio voisi tässäkin tehdä ehdotuksia Monet ovat puhuneet myöskin siitä, että täytyisi tarkastella koko tätä jakeluketjua ja tarkastella hintoja marketeissa ja niitä hintoja, joita maksetaan maanviljelijöille. Tässä täytyy toimia nopeasti. Ja me tarvitsemme kohdistettua rahoitusta maitosektorille, jotta varmistamme sen, että nuoret ihmiset jatkavat toimimista tällä alalla. Mrs. sorry. Rova I would like to introduce a new concept. Kiitos. Minä haluaisin esitellä uuden konseptin äh, täydentäviin ehtoihin liittyen niin, että maanviljelijät saisivat tukea siitä, että että voidaan ylläpitää maanviljelijöiden työpaikat. Tuotanto olisi suhteessa käytetyn pinta-alan kokoon ja minä tein myöskin tarkistuksia budjettiin juuri tämän ajatuksen perusteella. Ja minä haluaisin tämän ehdotuksen teille esitellä ja haluaisin tietää, mitä olette tästä mieltä. Minä olen asianajaja näihin, näissä asioissa ja minua todella kiinnostaa ihmisoikeuksien osalta se, miten ihmiset voivat itse päättää omasta tuotannostaan ja maataloudesta ja siitä, että ihmisten täytyy voida syödä ravitsevaa, tervettä ruokaa ja paikallisyhteisöillä täytyisi olla yhteiset ihmisoikeudet päättää siitä, mitä ne haluavat tuottaa ja millä tavalla. Onko tällaisella ihmisoikeudella tulevaisuus Euroopan unionissa? Sitten kolmas kysymykseni. Unkarilaiset maanviljelijät ovat pyytäneet välittämään teille seuraavan viestin. He haluavat kysyä, mikä on teidän ja EUn viestin, viesti heille, kun he ovat joutuneet konkurssiin ja useat joutuvat tänä syksynä konkurssiin. Kun ajatellaan näitä kaikkia hirvittäviä tilanteita, joissa jäsenvaltiot ovat, lisäksi jäsenvaltioiden täytyy myöskin vastata siihen tilanteeseen, että täytyy kilpailla ikään kuin tuilla tai täytyy tukea hyvin pienissä ja jäsen, uusissa jäsenvaltioissa on saatu vain vähän näitä tukia ja sadat ajautuvat konkurssiin tänä syksynä tuolla alalla, koska tilanne on niin kamala. Ja maanviljelijät joutuvat myymään maansa tai pankit ottavat ne itselleen. Mikä on teidän viestinne näille maanviljelijöille? Kiitos. spediti. Meidän täytyy nyt mennä eteenpäin erittäin nopeasti. Kello on 12.25 ja minun pitäisi myöskin antaa komission jäsenelle puheenvuoro jossain vaiheessa, muuten emme saa vastauksia. Seuraavaksi Rouva Jeekille. Äh, kiitos puheenjohtaja. Yritä puhua kiirevilkkaa. Mukavaa, että olette vieraanamme komission jäsen ja kiitos avoimuudestanne kaikkina näinä vuosina ja myös nyt. Tänään iltapäivällä puhun talousarviosta keskustelemme toivottavasti, tai äänestystulos toivottavasti on myönteinen vientitukien sekä interventioiden suhteen. Eh, e, e, ei, eihän tämä tilanne nyt ole kovin mukava, mutta me tarvitsemme välitöntä tukea kyllä, mutta me tarvitsemme myös ulospääsyn tästä kriisistä. Mitä ihmettä me voimme sanoa viljelijöille tästä, että kiintiöt poistuvat vuonna 2015. Miten? Olisin toivonut, että olisitte tästä jo puhunut meille tänään ja kuvaillut tätä meille. Tämänhetkiset tuet ovat kyllä välttämättömiä, mutta meidän on tehtävä myös ajatustyötä sen suhteen, mitä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tapahtuu vuoteen 2015 mennessä. Minä halusin maitouudistuksen, jotta meillä olisi ollut rahaa, kun uudistamme tilannetta ja kun maitokiintiöt poistuvat. Kiitos. vicepresidente Niculescu. Ja sitten varapuheenjohtaja Niculescu ja sitten Debacille viimeinen puheenvuoro. Muita puheenvuoropyyntöjä ei hyväksytä. Arvoisa komission jäsen, kuten me jo tiesimmekin, niin tämän päivän keskustelussa tärkeimpänä asiana on ollut maitoalan kriisi. Tämä kriisi on vain yksi näkyvä osa yleistä kriisiä, joka maataloutta tällä hetkellä ravistelee. No aivan varmasti Tällaisella hetkellä tuottajille on annettava tukia. Ja täällä mainittiinkin jo suorat tuet. Rova Morvain niistä puhui muutama minuutti sitten. Suorat tuet ovat tärkeä asia. Me tiedämme tilanteen hyvin. Vanhemmissa jäsenvaltioissa on hyödytty suurista valtion tuista, kun taas Itä-Euroopan maat eivät näistä tuista hyödy riittävästi. Minä en haluaisi avata uudelleen tätä keskustelua, mutta haluaisin kuitenkin saada jonkinlaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotta Itä-Euroopan maanviljelijät eivät joudu liian hankalaan asemaan. Arvoisa komission jäsen, komission uskottavuus, teidän oma uskottavuutenne riippuu täysin siitä, miten tehokkaita toimenpiteet maitosektorilla ovat. Tämä on aivan selvä asia. Markkinoiden sääntely ei ole riittävää ja tähän asti toteutettu politiikka on epäonnistunutta. Tämä on aivan selvää. Arvoisa komission jäsen, oletteko te avoin uusille konkreettisille ehdotuksille? Ensinnäkin se, mitä Ranskan ministeri ehdotti liittyen vientitukien nostamiseen tiettyjen maitoalan tuottajien osalta. Toiseksi, mitä mieltä te olette Unkarin ministerin ehdotuksesta, että äh, nostettaisiin kiintiöitä 50 prosentilla, koska tuolla alalla äh, uusia jäsenvaltioita ja näitä phasingin asioita on syrjitty. Ja entä sitten komission jäsen, pystyykö, pystyykö komissio reagoimaan äh, tilanteeseen kaupan alalla Tähän olisi pitänyt puuttua jo monen vuosien ajan. Kiitos. Ja nyt haluan antaa komission jäsenelle vastausmahdollisuuden ja valittelen sitä, että kaikki eivät pystyneet puheenvuoroa käyttämään. Kiitämme komission jäsentä siitä, että hän on tullut tänne ja meillä on myöskin tulevaisuudessa hyvin täysi asiallista edessämme sekä heinäkuussa että tämänpäiväisessä kokouksessa todella selvästi tuli esille se, että jotain on tehtävä enemmän ja me aiomme myöskin tätä korostaa Strasbourgin täysistunnossa. Aiomme esittää suoran kysymyksen komissiolle uusista tärkeistä toimenpiteistä tämän kriisin ratkaisemiseksi. Kaikilla meillä täytyy olla jonkinlainen vastuuntunto. Jos kaikki menee hyvin, niin joidenkin viikkojen päästä tällä valiokunnalla on samat valtuudet kuin neuvostolle. Ja näin ollen voimme tehdä jatkossa paremmin konkreettisia ehdotuksia ja todellakin täytyy tehdä näitä konkreettisia ehdotuksia, ei pelkästään niin, että vain eh, korostetaan eh, ja ikään kuin kuuroille korville näitä ongelmia. Ja nyt komission jäsen vastaa. Kiitos ja pyrin käyttämään tämän neljä ja puoli minuuttiseni niin tehokkaasti kuin mahdollisesti. Haluaisin aloittaa tästä maitoasiasta. asiasta Monet varmaankin muistavat sen tilanteen, joka meillä oli edessämme syksyllä 2007, jolloin maidon hinta äh, kasvoi hurjasti ja oli paineita kaikille, kaikkien jäsenvaltioiden kohdalla vähentää äh, tuotantoa mahdollisimman pian, siis näitä kiintiöitä, ja me pääsimme sitten kasvattaa kahdella prosentilla. Ja tässä me reagoimme markkinatilanteeseen parlamentin tuella mahdollisimman nopeasti. Me sovimme terveystarkastuksesta marraskuussa, viime vuoden marraskuussa. Tilanne oli sellainen, jossa me halusimme helpottaa tätä eh, portaittaista luopumista kiintiöjärjestelmästä. Ja jos me nyt tekisimme käännöksen, niin silloin vuonna 2015 tapahtuisi romahdus, kun kiintiöt poistuisivat. Jotkut sanoivat, että ainoa ratkaisu on vähentää kiintiöitä, mutta teidän täytyy pitää mielessänne se, että kiintiöjärjestelmä ei ole mikään pakko pakko tuottaa, se on mahdollisuus tuottaa. Ja tästä syystä me olemme saaneet nähdä reaktion sektorilta näihin hintoihin. Ja nyt me olemme kaksi prosenttia alle kiintiöiden. Tietenkin tilanne eri jäsenvaltioissa on erilainen ja tästä syystä ei varmaankaan koskaan onnistuttaisi saamaan eh, enemmistöä leikkaamaan näitä kiintiöitä, koska välittömästi eh, maanviljelijät eh, reagoisivat, koska heillä on täysin legitiimejä odotuksia ja he vaatisivat sitten korvauksia kiintiöiden leikkauksesta. Ja tämä reaktio olisi välitön, enkä tiedä mistä me nämä rahat saisimme. Ja toisaalta olen sitä mieltä, että tämä olisi väärä suunta. Me olemme reagoineet markkinatilanteeseen heti alusta lähtien. Me otimme käyttöön tällaisen yksityisen varastoinnin, oli, otimme käyttöön intervention paljon korkeammalla tasolla kuin mitä alussa odotettiin, jolloin alussa meillä oli rajoja sen suhteen, kuinka mm, pitkälti interventiota käytettäisiin. Nyt meillä on interventiokausi ja olen jo selvästi sanonut sen, että arvostan sitä tukea, jota tämä valiokunta on tässä asiassa komissiolle tarjonnut. Sitten vientipalautukset hyväksyttävällä tasolla. Me emme halunneet joutua syytetyksi siitä, että me häiritsemme kehitysmaiden mahdollisuuksia. Eli tässä meidän täytyi toimia hyvin varovasti, vaikkakin on ollut paljon paineita vientipalautusten korottamiseen viimeisen 12 kuukauden aikana, mutta me olemme vastustaneet juuri tästä nimenomaista syystä emmekä ole käyttäneet niin paljon rahaa. 174 miljoonaa on vientipalautuksiin käytetty. Suurin osa rahasta on kuitenkin sijoitettu tähän interventiojärjestelmään. Sitten koulumaito. Meillä on uusi ohjelma ja tarkastelemme nyt sitä, tulisiko sitä parantaa entisestään. Mitä menekin edistämiseen tulee, me aiomme käynnistää aivan erityisen ohjelman tällä, tässä asiassa maitosektorilla ja se vähimmäistaso, jota valtionpäämiehet pyysivät kesäkuussa, tämä asiakirjahan julkistettiin ennen kesälomia, niin siellä puhuttiin näistä eri vaihtoehdoista – sen suhteen, mitä voitaisiin tehdä, jotta voitaisiin helpottaa maanviljelijöiden taloudellista tilannetta, niin me olemme antaneet hallitukselle mahdollisuuden maksaa nämä tukiaiset jo 16. lokakuuta vuoden lopun sijaan, kunhan asianmukaiset tarkistukset on tehty. Me olemme myöskin ehdottaneet, että 75 000 siirryttäisiin 150 000 ja me olemme myöskin antaneet jäsenvaltioille mahdollisuuden siihen, että me emme tarkastele tätä kiintiöjärjestelmää kansallisella tasolla, vaan tuottajatasolla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että voidaan todellakin asettaa supermaksu tuottajalle silloinkin, kun tämä kansallinen kiintiö ei ole ylittynyt. Tämä on tavallaan tapa jäädyttää tämä kiintiöjärjestelmä Toisin sanoen, jos jäsenvaltio haluaa, niin se voi toimia niin, että tietyt viljelijät eivät voi tuottaa liikaa. Ja tämä, tätä voitaisiin pitää yhtenä tärkeänä ehdotuksena tässä maitopaketissa. Yksi syy ja jälleen kerran tässä on kysymys tuotantoon ja kysyntään liittyvästä ongelmasta. Se, mikä nähtiin syksyllä 2007, oli se, että teollisuus, joka yleensä on tuottanut maitotuotteita, niin he ryhtyivät tuottamaan muuta, koska maidon tuottaminen oli liian kallista ja he ryhtyivät tuottamaan kasvisöljyä. Eivätkä he ole palanneet tälle entiselle tielle. Tämä on yksi niistä ongelmista, joka meillä tänä päivänä on edessämme. En uskalla sanoa, että olen luottavainen tässä tilanteessa. Ja tekin tiedätte, että tämä maitosektorin ongelma on aiheuttanut paljon huonosti nukuttuja öitä minulle, kun yritin löytää ratkaisua, joka ei kuitenkaan vaarantaisi sitä suuntaa, jonka olemme valinneet, ja joka enemmistön mielestä on varmaan se oikea ratkaisu, jos tarkastellaan maitosektorin pitkän aikavälin tulevaisuutta. Olisi ollut paljon helpompi levätä laakareilla ja hyväksyä kaikki nämä ehdotukset ja vain kuitata ne hyväksymismerkinnällä ja sanoa, että rauhoittukaa ja tämä asia sopii minulle, mutta tämä tarkoittaisi sitä, että minä en täyttäisi velvollisuuttani tässä asiassa. Nyt olemme nähneet ja yritän löytää sen oikean tasapainon. Tämä viimeisin tieto osoittaa siihen suuntaan, että hyödykehinnat ovat vakautumassa. En sano, että hyväksyttävälle tasolle, mutta kuitenkin ne ovat vakautumassa ja myöskin äh, Frontera, joka on yksi suuri maailmanlaajuinen peluri, äh, he ovat huutokauppahintaansa korottaneet äh, maitojauheen kohdalla 25 prosentilla ja tämä osoittaa minkälaisia riskejä markkinoilta löytyy. Myöskin voi interventio Euroopassa se on melkeinpä viety päätökseen ja tämä on myöskin positiivinen merkki, koska viikkoja kuukausia sitten sitten meillä oli korkeaa tarjontaa interventiossa, mitä voihin ja maitojauhoon tulee. Eli onhan nähtävissä myöskin positiivisia merkkejä tällä hetkellä. Tämä on se, mitä tässä tilanteessa tarvitaankin. Me pidämme tätä tilannetta silmällä. Te tiedätte, että tästä keskustellaan neuvostosta ensi maanantaina tästä samasta aiheesta. Voisinko lyhyesti käsitellä, herra puheenjohtaja, muutamaa muuta kysymystä, joita tässä esitettiin. Mitä tulee soijapavun tuontiin, tiedän, että tästä on eri näkökulmia, siis mitä tulee GMO-tuotteiden tuontiin, mutta meidän täytyy pitää tänä päivänä mielessämme, se, että yli 80 prosenttia soijapavun tuonnista Eurooppaan on GMO-soijapapua. Ja tämä on fakta ja se ei tule muuttumaan, sen voin taata koska yhä enemmän GMOta tuotetaan niillä markkinoilla, joista me tuomme, eli Argentiina, Brasilia ja Yhdysvallat. Ja jos me emme voi luottaa tähän tuontiin kilpailukykyisin hinnoin Euroopassa, silloin me tulemme tappamaan oman lihan tuotantomme välittömästi, koska mitä tapahtuisi, jos meidän täytyisi tuoda ei-GMO tuotteita tai GMO tuotteita nollatoleranssiperiaatteella. En puhu 0,5 prosentin puolesta tämän 0,5 prosentin kynnyksen puolesta, mitä tulee ei-hyväksyttyihin GMO-tuotteisiin. Me tarvitsemme teknisen nollatoleranssin, muutoin lihasektorilla syntyy ongelmia. Tämä on täysin ilmiselvää. Jos me tarkastelemme sitä skenaariota, jossa täytyy tuoda ei-GMOta tai GMOta, joka on hyväksytty hyvin pitkän menettelyn kautta Euroopassa, niin silloin lihantuottajat eivät tule olemaan kilpailukykyisiä. Mitä silloin tapahtuisi? Silloin me toisimme naudanlihaa ja muuta lihaa kaikkialta maailmasta. Nämä eläimet kuitenkin on ruokittu GMO-tuotteilla jopa sellaisilla, joita ei ole edes Euroopassa hyväksytty. Eli silloinhan me petkutamme kuluttajia. Se on se ainoa tulos, joka tästä tapamme oman tuotantomme ja huijaamme kuluttajia. Eli me tarvitsemme varovaisen lähtökohdan Tämä on selvää. Enkä suinkaan puhu sen puolesta, että nopeasti hyväksyttäisiin, jotta sitten laadussa, laadusta tingittäisiin. Se on aivan varmaa, mutta meidän täytyy tarkastella tätä ongelmaa, jotta emme tuhoa omaa tuotantoamme kokonaan. En halua nyt mennä yksityiskohtaisesti banaana, banaani- tai tomaattikysymykseen. Sanoisin vain, että kun banaaniasiasta asiasta sovittiin ja otettiin banaanit mukaan, niin tämä oli tällainen kultainen ratkaisu banaanin tuottajille. Tiedän, että tästä keskustellaan parhaillaankin AKT-maiden kanssa, enkä tiedä milloin ratkaisu voidaan löytää, mutta tietenkin tätä banaaniasiakin tarkistetaan, se on jo listalla olemassa. Sitten VTO. Huomenna aamulla lähdemme New Deliin tapaamaan 35 kauppaministeriä pääasiassa kehitysmaista, koska he haluavat viedä näitä keskusteluja eteenpäin, kuten myöskin OECD-keskusteluja ja g 8 keskusteluja, jotka kaikki kulkevat samaan suuntaan. Itse voin vain sanoa, että minä en aio etääntyä niistä ehdotuksista, joita me heinäkuussa 2008 teimme. Silloinhan me kävimme hyvin tiivistä vuoropuhelua neuvoston kanssa. Neuvosto oli itse asiassa koko ajan läsnä. Ja minun kannaltani tämä on täysin ilmiselvää. Jose Bove mainitsi nämä keskipitkän lyhyen aikavälin maitokiintiö tavoitteet, enkä aio toistaa mitään, mitä täällä on jo sanottu. Sanoisin vain, että mitä valkuaisen tuotantoon Euroopassa tulee, niin on mahdollista artiklan 86 kautta 68 kautta antaa erityistukea näille eh, sadoille ja Puola ja Ranska tulevat käyttämään tätä mahdollisuutta, jotta tätä tuotantoa saadaan hieman pönkitettyä. Sitten epätasapaino suorien tukien uusien ja jäsenval- vanhojen jäsenvaltioiden välillä. No, tämä on sellainen aihe, josta tulemme keskustelemaan tulevina kuukausina ja vuosina, kun puhutaan yhteisen maatalouden, maatalouspolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2013 jälkeisenä aikana. Kun terveystarkastus hyväksyttiin, niin kaikki jäsenvaltiot allekirjoittivat julkilausuman, jossa sanotaan, että tämä on asia, josta täytyy, jossa täytyy löytää tasapaino näiden suorien tukiasten suhteen. Niin, herra puheenjohtaja, en voi varmaankaan käyttää tänään enemmän aikaa, mutta kuten tiedätte, me olemme valmiit tulemaan tänne teidän eteenne milloin tahansa keskustelemaan mistä tahansa, tahansa aiheesta. Kiitos. Bene, eh, la Kokous on nyt päättynyt ja tapaamme jälleen kello 15, eli kello kolme ja jatkamme valiokunnan työskentelyä silloin. Kiitos kaikille. Yes.